ovat sitten nimittäneet Liive Viiringin hänen tilalleen ja tulee De Packerin tilalle 4. toukokuuta. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi. Ja hänellä on kaikki oikeudet työjärjestyksen mukaisesti osakin elimiin ja työhön. Herr Markus Pretzel ist mit... Markus Pretzel, 1. toukokuuta 2016, on e on liittynyt äh, ENF-ryhmään. Alderyhmästä ryhmästä minulla äh, on pyyntöjä tehdä.